Ensin nimenhuuto äänestys ensimmäisenä, joten äh, on syytä asettua jo istumaan. Rova Frassoni, työjärjestyspuheenvuoro. visto che Puhemies, ihan pieni huomio vain, koska kollegat tässä vielä etsivät paikkaansa. Me olemme muuttaneet sääntöjä, koska käytettiin liian paljon aikaa turhiin keskusteluihin ja päätettiin, että aukeni mietinnöstä ei käytäisi keskustelua. Ja koetimme puoli tuntia ihan turhaan, jonka olisimme voineet käyttää paljon paremmin ja pitää keskustelut äh, tästä erittäin tärkeästä aiheesta kansalaisille. Tämä huomio äh, tullaan äh, toimittamaan eteenpäin ja jos nyt kaikki ovat valmiita, Herra Leenen mietinnöstä äänestä seuraavaksi yhteisön kilpailuoikeuden rikkomista johtuvia vahingonkorvauskanteita koskeva valkoinen kirja nimenhuuto äänestys. Yksi ainokainen äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Ovatko kaikki todella jo äänestäneet? Äänestys päättyy. 526 ääntä, 498 puolesta, 11 vastaan, 17 tyhjää. Herra Leinelle onnittelut hyväksytty. Seuraavaksi sisälkin mietintö elintarvikkeiden jakelu vähävaraisille uskoakseni esittelijä haluaa lyhyesti käyttää tästä puheenvuoron przyjmując dzisiejsze sprawozdanie dotyczące programu dystrybucji żywności wśród osób najbardziej potrzebujących tämän mietinnön hyväksyminen joka koskee elintarvikkeiden jakoa vähävaraisimmille yhteisön alueella. Tämä antaa oikean signaalin meidän kansalaisillemme, nimittäin se, että unioni tukee niitä, jotka ovat huono, vähäosaisia jakamalla vapaasti elintarvikkeita. Tämä ohjelma yhdessä samantyyppisten ohjelmien kanssa, kuten hedelmiä kouluihin, luultavasti muuttaa käsitystä Euroopan unionista <clears throat> kansalaisten keskuudessa. Unionista tulee ystävällisempi niitä kohtaan, jotka ovat hädänalaisia ja nuorisoa kohtaan. Tämä mietintö osoittaa, että unioni ja parlamentti on lähellä kansalaisia. Kiitos. Nyt asetusehdotuksen tarkistuksen ja ensinnä tarkistus 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi kohta 27.6.21 tarkistus puolesta vastaan tyhjää. Paras tarkistaa. Sähköinen tarkistus. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 308 vastaääntä ja äänestän 229 puoltoääntä. Sitten 14 tarkistuspuolesta vastaan tyhjää hyväksytty kohta 27.7, viisi tarkistusta ja 16-19 tarkistukset nyt yhdessä. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme tämän, koska kaikki eivät ole lainkaan siirtäneet ja liikuttaneet käsiään, joten 16-19 menossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi. Hyväksytty 361 puolesta, 177 vastaan ja 6 tyhjää. 28 raukea, joten tarkistus 5, 11 kappaleessa 7 seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty nähtävästi, mutta paras tarkistaa. Tarkistus 5 menossa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hyväksytty 379 puolesta 171 vastaan. 27 raukea, joten näin muutettussa muodossa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Herra Sikerskille kuuluvat tästä onnittelut. Aha, nyt sitten vielä nimenhuuto äänestyksenä lainsäädäntöpäätöslausumasta äänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy laajasti hyväksyttynä 125 puolto ääntä, 71 vastaan, 62 tyhjää, eli uudemman kerran onnittelut. Seuraavaksi herra Kaarimin mietintö EUn ja Intian vapakauppasopimus. Kolme tarkistusta, joista ensimmäisenä nimenhuutoäänestyksenä tarkistus kolme. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 326 puolesta 100, vasta, 100 vähemmän vasta 226 siis hyväksytty. Sitten nimenhuutoäänestyksenä kaikki muu tuli äh, siis tällä tavoin hyväksytyksi ja siirrymme seuraavaan mietintö herra Lehtisen mietintöön tuotantoketjujen alihankintayhdistyksistä ja niiden vastuusta. Ja ykkösestä puolesta vastaan tyhjää nähtävästi hylätty, mutta tarkistamme tämän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tarkistus 1 siis tuli hylätyksi 230 puolesta 303 vastaan. Seuraavaksi kakkonen niin mehutuäänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 321 ääntä puolesta, 235 vastaan, hyväksytty. Ja loppu raukeaa, joten voimme onnitella esittelijää. Seuraavana esityslistalla on Batselin mietintö elintarvikkeiden hinnoista Euroopassa. Ja ennen kuin äänestämme, Rova Batseli haluaa käyttää lyhyesti puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, Olisi todellakin kiinnostavaa, jos nyt saisimme maatalousvaliokunnan päätöslauselman ja vaihtoehtoisen ehdotuksen 40 jäseneltä ja jos teitä voitaisiin verrata keskenään, niin mitä viidestä, viidennessä, kohdassa, viidessä, viidennessä kohdassa tehdään pieni muutos. Ja sitä paitsi tässä, äh, tässä pyritään poliittisiin tarkoituksiin, eikä se kuuluu näiden yritysten rooliin. Ja meillähän on Euroopan parlamentin julistus, jossa on 439 allekirjoitusta, jossa on, vaaditaan supermarkettejen valvomista. Ja tämähän, tässä viitataan poliittisella tasolla myös äh, kilpailuun, joka on otettu pois. Ja tässä tähdetään Euroopan tasolla tukemaan kuluttajia – ja äh, kohtuullisia äh, kuluttajahintoja, sekin on, esitetty, sekin on poistamisen on esitetty. Ja maatalousvalikunta vaatii ja korkeatason työryhmä vaatii, että että saataisiin sisämarkkinoille läpinäkyvyyttä. Me pahoittelemme näiden äh, hylkäämistä kovasti. Kiitos. Nyt kaksi identistä tarkistusta. Rova Lulling, työjärjestyspuheenvuoro puhemies. Tällainen julkilausuma on aika hämmästyttävä. Halusin ainoastaan todeta kollegoille, että itse olen vaihtoehtoisen äh, päätöslauselmaesityksen allekirjoittajista laitiosta. Mehän olemme Euroopan unionissa emmekä missään Neuvostoliitossa. Rouva Lulling, tämä ei varmaan käynyt keneltäkään huomaamatta, Rouva Lulling, mutta annoin äh, esittelijälle kahden, puheen, kahden minuutin puheenvuoron, koska asiaa ei käsitelty muutoin, niin silloin tällainen oikeus on olemassa. Sitten tarkistuksen ensimmäisenä nimenhuutoäänestyksenä tarkistus on yksi ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 131 puolesta, 399 vastaan, 39 tyhjää hylätty. Nyt äänestämme Nimenhuuto äänestyksenä koko päätösosman esityksestä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 573 ääntä 390 puolesta, 112 vastaan, 71 tyhjää, joten hyväksytty. Onnittelut Rovatsille. Esityslistan seuraavana kohtana Rova Aukenin mietintö Espanjan laajan kaupungistumisen vaikutus Euroopan kansalaisten oikeuksiin. Herra Cashman on pyytänyt puheenvuoroa. Herra Cashman ensin. Hetkinen. Rova Auken, teidän vuoronne tulee sen jälkeen. Herra Cashman. Um, Kiitos puhemies. Haluaisin kertoa parlamentille, että periaatteellista syistä haluaisin vetää pois nimeni sosiaalidemokraattisen ryhmän vaihtoehtoisesta päätöslauselmaesityksestä aukeni mietinnöstä ja olen tehnyt työtä viiden vuoden ajan tästä aiheesta ja haluan kertoa jäsenille, että äänestän kumpaakin vaihtoehtoista päätöslauselmaesitystä vastaan ja äänestän aukeni mietinnön puolesta. Kiitoksia puhemies. Merci pour cette Kiitos tästä täsmennyksestä. Nyt eh, esittelijä, olkaa hyvä. Er- Hyvät kollegat, arvoisat kansalaiset, tämä mietintö on pitkän työn tulosta vetomusvaliokunnassa. Kaikkien poliittisten ryhmien, ryhmien edustajat ovat olleet mukana ja kiitän vielä tässä puhe, valiokunnan puheenjohtajaa ja varjostelijoita hyvästä työstä. Olen todellakin tehnyt paljon työtä sen et, tämän eteen ja tämä työhän vaikuttaa tässä on kysymys kuitenkin kymmenien tuhansien EU-kansalaisten ja Espanjan luonnon kohtalosta. Nyt ö, tämä valiokunnan mietintö hyväksyttiin kahden kolmasosan enemmistöllä ja tässä otettu huomioon monia tekijöitä kaupungistumisessa Espanjassa. On kysymys kansalaisten oikeuksista ja omaisuudesta. Kaikki jäsenvaltiot ovat sitoutuneet näihin toimiin on kysymys monista katastrofaalista vaikutuksista, jotka liittyvät kaupungistumiseen erityisesti rannikkoalueilla ja myös Espanjan saaristossa ja myös Madridin ympäristössä. Tässä on kyse siitä, että Espanjan äh, rannikkolainsäädäntö on otettu jälleen käyttöön ja nyt monet ihmiset ovat menettäneet oikeutensa elää omassa kodissaan ja jopa taloja on purettu ja ongelmana on myös se, että monet rakennukset on rakennettu kunnan luvalla, mutta nyt ne on juliste, luokiteltu laittomiksi ja siksi Tämä taas perustuu pitkälti korruptioon. Ongelmana on puutteellinen oikeudellinen turvallisuus ja varmuus ja myös monet skandaalit, jotka liittyvät vahingokorvauksiin. Minusta on selvää, missä vastuu on. Ja minusta on varsin surullista, että tämä, nämä rikkomukset kunnanhallinnon tasolta ovat haitanneet muiden ihmisten toimintaa kestävän kehityksen puolesta. Tässä mietinnössä olemme valaisseet kaikkia näkökohtia, me olemme käyneet kattavan keskustelun, mutta meidän sääntömme eivät mahdollista tätä. Nyt tämä täytyy hyvin nopeasti muuttaa tämä tilanne, jotta päästään paremmin eteenpäin. Kehotankin teitä hylkäämään nämä kaksi vaihtoehtoista päätöslauselmaa koska, vaikka, koska ne eivät ole tasapainoisia eivätkä ole puolueettomia. Ne eivät heijastele myöskään valiokunnan keskustelua. Kiitos. Nyt kaksi tarkistusta. Nimen huutoäänestyspyyntö vihreältä on vedetty pois ja tarkistus yksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Haluatte tarkistaa? Kyllä se vain sopii. Tarkistus yksi menossa Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hylätty. Niin kuin sanoin, 126 puolesta, 393 vastaan. Kakkonen puolesta. Nimen huuto äänestyspyyntö on vedetty il, il, eilisen iltana pois, niin kuin äsken juuri selvitin. Nyt sitten tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Siis haluatteko todella nyt tämäkin tarkistettava? Jaha. No, kyllä se vaan sopii. En halua, että tähän liittyy nyt mitään eh, epäselvyyksiä, joten tarkistus kaksi ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Kyllä, aika hyvin kyllä näin tuo tuloksen, nimittäin 72 puolesta ja 436 vasta 44 tyhjää, joten selkeästi hylätty. Nyt äh, valiokunnan äh, paperista nimenhuutoja äänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 573 ääntä, josta puolesta 349 vastaan 110, 114 tyhjää hyväksytty. Rovauke, onnittelut teille. Esitysistän seuraavana kohtana herra Milan Monin mietintö transatlanttisista suhteista eh, Yhdysvaltain vaalien jälkeen. Kohta kolme, tarkistus kolme ensimmäisenä ja puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten 19.4 eh, puolesta, ei vaan koneäänestyksenä. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 240 puolesta, 307 vastaan, joten hylätty. Seuraavaksi kohta 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 29 kappalasta kohta 5 kolmessa osassa nimenhuuto äänestyksenä jokainen kohta, eli tarkistus 5 ensimmäinen osa. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 97 puolesta, 465 vastaan. Sitten toinen osa, äänestys alkaa. Äskeinen osa tuli siis hylätyksi. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Tämä hyväksyttiin äänen 483 puolesta, 48 vastaan, 37 tyhjää. Ja sitten viimeinen osa, äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy aika tiukka äänestys, 259 puolesta, 290 vastaan, eli hylätty. Nyt kohta 36 edellisessä äänestyksessä ja äänet puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kohta 41 ja kahdessa osassa tarkistus numero 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää nähtävästi hylätty, mutta tämä tarkistetaan nyt sähköisesti. Äänestys alkaa. Jotkut eivät antaneet selvää merkkiä, joten tulos on seuraava. Hylätty laajoin, laajasti. Sitten 45 kohta puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Kohta 48 tarkistus 2 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 52 kohdasta tarkistus 6 nimenhuutoäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 72 puolesta, näistä 73 vastaan, 11 tyhjää hylätty. Ja nyt koko päätöslauselmaesitys tällä tavalla muutettuna, niin me äänestyksen äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 503 puolesta, 51 vastaan, 10 tyhjää, hyvin selvästi hyväksytty, joten onnittelut Ramilan. Seuraavana kohtana esityslistalla kaksi päätösaselmaesitystä väliaikaisesta kauppasopimuksesta Turkmenistanin kanssa. Ja ennen kuin äänestämme tästä, herra Kaspari on pyytänyt järjestyspuheenvuoroa. Geschätzte Kollegen, nach Artikel 174 beantragt... Arvoisat kollegat, esitän EPP-ryhmän äh, nimessä päätös, että tämä loppuäänestys tästä mietinnöstä siirretään seuraavaan istuntoon. Eilisessä keskustelussa tuli selväksi, että parlamentin enemmistö suhtautuu myönteisesti, mutta kivuliasti tämän, tämän sopimuksen hyväksyminen. Monet toivovat, että tämä sopimus merkitsisi uutta laatua vuoropuhelussa EUn ja Turkmenistanin välillä ja edustajien enemmistön kannalta on kuitenkin tärkeää, että komissio ja neuvosto eivät anna mitään blankkosekkiä. Parlamentti tarvitsee takeet komissiolta ja neuvostolta, että, että jos tilanne heikkenee entisestään ihmisoikeuksien tilalta, kannalta, että parlamentti pohtii sitä, että tämä sopimus järjestettäisiin. Valitettavasti eilen komission vain ehdollisesti ja neuvosto ei ylipäätään ottanut kantaa näihin vaatimuksiin. Minä esitänkin siitä syystä ryhmäni nimissä, että monet siirretään, kunnes lupaukset tullaan saadaan komissio komissiolta ja neuvostolta. Kiitoksia. Bien, conformément à l'article 174 työjärjestysartiklan mukaisesti, jos poliittinen ryhmä haluaa tällä tavoin esittää kantansa, on myöskin kysyttävä, josko joku haluaisi esittää nyt puoltavan kannan. Niin, kiitoksia puhemies. Olen täysin samaa mieltä kollegan parin kanssa, että meidän pitäisi lykätä äh, tämän päätöslauselman äänestys, äh, loppuäänestystä, myöskin mietinnön äh, äänestystä, koska eilen oli aivan selvää, että erityisesti neuvosto ei ollut valmis antamaan Euroopan parlamentille riittävää mahdollisuutta todella valvoa tilannetta Turkmenistanissa ja vaikuttaa tilanteeseen siellä sopimuksen kautta. Ja koska emme saaneet riittäviä takeita, me tuemme myöskin herra Gasparin Kasparin ehdotusta lykätä äänestystä. Selvä. Haluaako joku taas esittää vastustavan kannan? En näe tällaista pyyntöä, joten nyt äänestämme tästä asiasta puolesta vastaan tyhjää. Tällä tavoin asian käsittely siirrettiin, äänestys siirtyi. Donc, le rapport Kasperi. Samoin eh, herra Gasparin eh, mietintö siirtyi samasta syystä. Vielä herra Gaspari, olkaa hyvä. Ähm, Puhemies, tässä eh, tämä pyyntö oli ainoastaan, että loppuäänestystä lykättäisiin, ei äänestystä tarkistuksista. Aha, emme saaneet tällaista tietoa. Eli siis se tarkistuksista äänestetään. Tämä oli siis tarkennus. Esityslistan kohtana on seuraavaksi Jara Kasparin mietintö väliaikainen kauppasopimus Turkmenistanin kanssa ja tarkistus yksi Ensimmäisenä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Se, no niin, se olikin ainut tarkistus, josta äänestettiin ja loppuäänestys siirtyy myöhempään ajankohtaan. Selvä. Etenemme eräs Lambridinixin mietintöön turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä on seuraavana vuorossa. Olkaa hyvä. Puhemies, tämä esitys kuului, että molemmat loppuäänestykset siirrettäisiin myöhemmäksi ja tarkistuisista äänestettäisiin nyt, että ainoastaan kaksi loppuäänestystä siirrettäisiin myöhempään täysistuntoon. Jaha, selvä. Tämä on kyllä aivan eri versio kuin mitä täällä palveluksiköt ymmärsivät, mutta selvä, jos näin kerran on. Sitten Turkmenistanin päätöslausumaesitykseen ja äänestys, lopullinen äänestys ainoastaan siirretään. Eli kohta yksi, tarkistus kolme nyt sitten puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kohta kaksi, tarkistus neljä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten seuraavaksi kohta kaksi, kahdessa osassa ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan sähköisesti, eli toinen osa äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy puolesta 297 vastaan 256, 6 tyhjää, joten sekin hyväksyttiin. Ja sitten kohta 5, tarkistus 1, äänestyksenä tämäkin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 238 puolesta, 311 vastaan, 8 tyhjää, joten hylätty. Tarkistus 5 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 6, tarkistus kohdasta 7 puolesta, vastaan tyhjää, samoin hylätty. Sitten kohta 7 ja tarkistus 2, äh, suullinen tarkistus. No, Aikaisempi ryhmäni niin, äh, loistava äh, tarkistus puuttuu nimenomaan ihmisoikeuksiin. Se parantuu vielä, jos me muutamme äänest, jos me äh, käytämme sopivaa muotoilua ratifioinnin ja allekirjoituksen yhteydessä. Nyt oikeudellisen yksikön pyyntö, onko jotakin tähän äh, liittyvää reklamointia, haluaako joku vastustaa tätä? Ei. No niin, siis voimme hyväksyä Rova Flotren suullisen tarkistuksen ja nyt siitä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Paragraf 8. Nous vérifions. No, se tarkistetaan. Tarkistus kaksi siis. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Näin aivan oikein. 147 puolesta, 386 vastaan, 16 tyhjää hylätty. Kohta 8, tarkistus 7 puolesta, vastaan tyhjää hylätty ja nyt sitten emme toteuta lopullista nimenhoitoäänestystä, koska se siirtyy, siirtyi eteenpäin, niin kuin esittelijä toivoi. Seuraavana heräsi Lambri Liniksen mietintö turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistaminen internetissä. Herra Köppelsä, onko tähän liittyen nyt joku ongelma? Monsieur le Président, j'ai l'impression puhemies. Minulla on sellainen äh, käsitys, että te äh, äänestetytte äh, herra Kasparin mietinnön tarkistuksesta, jonka oma ryhmäni oli esittänyt. Itse äänestin sitä vastaan. Herra Kasparin mietinnössä oli siis minun käsittääkseni ainoastaan yksi tarkistus. Siitä äänestettiin ja loppuäänestystä järjestetty. En principe, les periaatteessa näytöillä näkyy sama kuin mitä minä äänestytin, mutta jos jotakin epäselvyyttä tapahtui, niin voin tietysti uudemman kerran ottaa tuo äänestyksen, ottaa takaisin asiakirjat, jotka jo arkistointiin. Johdantosan kappaleen kolme jälkeen tarkistus kaksi. Demareilta siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Näin se meni. Seuraavaksi lopultakin jo kolme kertaa mainitsemani herra Lambridiksen mietintö turvallisuuden ja perusvapauksien vahvistamisesta internetissä. Se on suositus, jossa ensimmäisenä äänestettävänä kohtana 1.h kohdan tarkistus 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten tarkistus 3 äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 221 puolesta, 317 vastaan, 9 tyhjää hylätty. Ja tarkistus 4 puolesta vastaan, tyhjä. E, näyttää hylältä, mutta tarkistamme sen. Äänestys alkaa. Tarkistus 4 menossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy hylätty 229 puolesta, 279 vastaan ja 24 tyhjää. Sitten nimenhuutoäänestyksenä tarkistus 5. Äänestys alkaa. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 244 puolesta, 291 vastaan, 5 tyhjää hylätty. EPP haluaa ehdottaa suullista tarkistusta, jos olen saanut oikeaa tietoa. E? Haluaako joku EPPstä? Tää, no niin, sitten olen varmasti saanut väärää tietoa. Ensimmäistä äh, kertaa muuten vanhempani ovat äh, täällä täysistuntosalissa äh, ja se varmastikin nyt sitä on jotenkin näiden vaikeuksien taustalla myös. No niin, se siitä. Ja nyt sitten kohta yksi, ää, tarkistus kuusi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kohta yksi. Nyt edellisen äänestyksenä puolesta vastaan tyhjää. Monet eivät taaskaan liikuttaneet kättä, joten äänestämme uudemman kerran sähköisesti. Kohta yksi menossa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyvä tarkistaa, nimittäin puolesta 251 ja vastaan 260, 8 tyhjää hylätty. Sitten johdantosan kappale Q, tarkistus 2, puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt koko päätösosmaesitys näin muutettuna ja nimenhuuto äänestyksenä ja äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 481 ääntä puolesta, 25 vastaan ja 21 va- äh, tyhjää, joten onnittelut esittelijälle hyväksytty. Ja vielä viimeinen äänestys. Herra Lambrinis, esittelijä halusi puheenvuoron, olkaa hyvä. Mr. President, grateful to every... Kiitoksia puhemies, kiitoksia kaikille tuesta. Äh, tässä on pieni sekaannus minulla. Suullinen tarkistus on äänestyslistassa, mutta kukaan ei tukenut sitä, joten ilmeisesti se raukesi. Sitä ei äänestetty laisinkaan, niinkö? Hyvä, kiitos. Kyllä, voimme vahvistaa sen, jotta suullinen tarkistus voitaisiin hyväksyä. Se on myöskin suullisesti esitettävä, koska näin ei tapahtunut, asia on selvä. Joten viimeinen äänestys, ympäristövaliokunnan päätöslausumaesitys turvallinen ympäristön kannalta järkevä alusten kierrätys. Tarkistus yksi kohdasta kolme puolesta vastaan tyhjää hylätty, mutta tarkistamme kuitenkin sen. Koneen äänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty 229 puolesta, 264 vastaan. Hylätty. Sitten kohta kolme, edellinen äänestys puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty kohta 14 äh, kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty ja toinen osa puolesta vastaan tyhjää tarkistamme. Se oli nähtävästi hyväksytty, mutta tarkistamme sen. Ovatko kaikki äänestäneet? Toinen osa menossa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 282 puolesta 215 vastaan ja kolme tyhjää. Sitten erillisäänestyksenä äh, kohta 15 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Koko päätösosuma esitys äänestyksenä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 469 puolesta, 8 vastaan, 3 tyhjää hyväksytty ja laatioille tästä onnittelut. Äänestykset päättyivät. Nyt siirrymme äänestysselityksiin.